keskustelu päättyy ja ennen kuin siirrymme seuraavalle, seuraava kohtaan esityslistalla, me haluaisin lyhyesti kertoa teille, että artikla 231 kautta 4 mukaisesti ei ole pyydetty äänestystä elinilmoitetusta pöytäkirjan korjauksesta ja näin ollen pöytäkirja pidetään nyt hyväksyttävänä. Seuraavaksi meillä